ovat olleet mukana tässä työssä. Ja varmastikaan tämä työ ei tule päättymään tässä pian pidettävään äänestykseen. Galer. Kiitoksia, herra Galer. Ja teidän puheenvuoron lopettaa tämän keskustelun ja kiitämme tästä teitä. Pieni tiedotus ennen seuraavaa keskustelua sain EPP-ryhmältä pyynnön nimenhuutoäänestyksestä seura- seurasta nimityksestä maatalousvaliokunta. Rova Annis Lebrun menisi sinne, ja työllisyys- sosiaalisen valiokuntaan her, herra Philippe Boulan, vetomusvaliokuntaan myös herra Boulan. Onko teillä huomio, huomioita esittävänne? Ei. Nämä nimitykset on siis hyväksytty. Ja sitten seuraavaan keskusteluun esityslistalla on vuorossa herra Ungureanun mietintö aiheena mustanmerta koskeva EU-strategia. Ja nyt annan puheenvuoron herra Unkuranalla. Exactly. Kiitoksia puhemies. Täsmälleen kolme vuotta sitten EU tuki Mustanmeren synergiaohjelmaa. Se oli ensimmäinen askel kohti kokonaisvaltaista politiikkaa yhdellä kaikkein herkimmistä Euroopan alueista ja se oli askel aivan oikeaan suuntaan. Koska Mustameri on nyt pitkälti tutkittua aluetta ja myös pelätään että se, se on hankalaa poliittisesti turvallisuuden kautta, mutta hän monia toiveita ja pyrkimyksiä myös. Tällä hetkellä politiikkaa me voidaan edem, enemmän kehittää tällä alueella. Parlamentilla voi olla aivan ratkaiseva rooli, kun se tiivistää EUn politiikkaa, jotta saadaan aikaan kunnollista, täysivaltaista EU-strategiaa. Tämä on oikeastaan pääajatuksena mietinnössä, jonka, johon tein aloitteen ja sain siihen tukea kollegoiltani ulkoisen valiokunnasta ja koko parlamentilta. Mutta miksi ne laaditaan uusi mietintö Mustasta merestä? Minkä takia tarvitaan EU-strategiaa Mustalle merelle? Jotkut ehkä sanoisivat, että tämä on pieni merialue. Ja kyllä, sehän on pieni meri, mutta jos muutamme kartan, strategiseksi kartaksi Mustasta merestä tuleekin valtaisen merkittävä. Ja sitten tähän liittyy muutakin. Mustameri on yhä mustempi ja mustempi. Niin. Sen jälkeen, kun Bulgaria, Romania ovat liittyneet EU-hun, sitä tavallaan osittain EUn sisämeri, mutta alueen kehitys on usein ennakoimatonta, jännitteitä tiivistyy ja väärinkäsityksiä on valtaisasti. Tavallaan voitaisiin tiivistää tämä johtopäätökseen, että kielteiset haasteet tällä alueella edelleenkin ovat olemassa ja jopa saavat suurempaa merkitystä Georgian ja Venäjän välinen sota, vaikka 2008 oli vastauksena. Ja sitten nämä niin sanotut jäättyneet konfliktit pelätään sitä, että demokraattinen tilanne Ukrainalla, Venäjällä heikkenee. Nämä ovat kaikki varsin vakavia kehityssuunnitelmia ja hyviä esimerkkejä turvallisuusriskeistä alueella. Sitten jos tutkimme tämänhetkisiä tuloksia, joita on saatu siitä, että EU on ollut mukana alueella eri toiminnassa, niin Tämä näyttää hiukan kaksinaiselta tuloksellisella, kun ajatellaan EU-politiikkaa. Tältä puuttuu mekanismeja, valvontakeinoja, ei arvioida politiikkaa eikä aseteta seurantaa. Mustanmeren alue ei ole tarpeeksi näkyvä Brysselin keskusteluissa ja EU-rahoitus tälle alueelle on hajanaista ja varsin hankalaa. Rouva puhemies, samalla kun tukeudutaan synergian hyville saavutukselle kolme vuotta sitten, kun tämä alkoi, niin uusi meren strategia EU:ssa pitäisi saada aikaan vahvempaa politiikkaa ja konkreettisia välineitä mainitsin kaksi suositusta tästä mietinnöstä. Ensinnäkin riittävät resurssit, koska jos EU haluaa olla aktiivisena toimijana Mustameren alueella, sen pitää kehittää riittäviä voimavaroja niin rahoituksellisesti kuin ihmis- henkilöstövaroissakin luoda erillinen budjettikohta eu talousarvioon. Tällä on aivan ratkaiseva merkitys. Toiseksi pitää laatia eurooppalainen toimintasuunnitelma, jolla on selkeät tehtävät, tavoitteet, mukaan lukien säännönmukaiset kokoukset ministeritasolla rannikkovaltioiden kanssa. EU-strategia Mustalla merellä ei saa ali, eikä yliarvioida minkään valtion merkitystä alueella – kun otetaan kaikki mukaan ja tunnustetaan omistajuus alueellisesti, niin tämä, täm, tässä pitää antaa hyvä kunnollinen rooli Venäjälle, Turkille, mitä tulee alueellisen yhteistyöhön, mutta pitää ottaa huomioon myös kaikki muut alueelliset toimijat. Lopuksi puhemies, sallikaa minun kiittää kaikkia kollegoitani heidän panoksestaan. Se on varsin myönteistä ajatellen loppuversiota mietinnössä. Ja uskon, että kaikki olemme samaa mieltä siitä, että parlamentti odottaa Euroopan komissiolta ja neuvostolta, että tämä mietintö muuttuu myös käytännön tuloksiksi. Meillähän on selvä strateginen etu, että olemme mukana Mustanmeren alueella. Tästä pitäisi tulla todellisuutta. Kiitoksia. Kiitoksia esittelee sitten herra Fyyle komissiosta. Thank you. Kiitoksia puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, olen, olen hyvin iloinen siitä, että Mustan meren alue on korkealla Euroopan parlamentin esityslistalla. Alue on tärkeä Euroopan unionille ja meidän tulee keskittyä siihen, koska se on myös hyvin arkaluontoinen kysymyksenä. Haluan kiittää ulkoasiain valiokuntaa sekä Traineja ja Kurianoa erinomaisesta asiaan keskittyvästä mietinnöstä. Tämä mietintö ja sen suositukset ovat hyvin kiinnostavia ja innovatiivisia. Musta meri on tosiaan nyt myös Euroopan unionin meri ja me olemme siitä vastuussa, niin kuin olemme vastuussa kaikista muistakin alueistamme ja raja-alueistamme. Ja meidän on kannettava tämä uusi vastuu osana Euroopan napruuspolitiikkaa. Meillä on jo aloitteita liittyen Mustameren alueeseen tämä Mustameren synergia-aloite, mutta nyt on huolehdittava sen täytäntöön panosta, sillä se on osoittautunut huomattavasti vaikeammaksi kuin odotimme. Siksi olemme hyvin iloisia siitä, että alueen edustajat ovat hyvin innostuneita tästä. Ja nyt on pyritty panostamaan alueelliseen kumppanuuteen. Ja uskon, että tämä on oikea lähestymistapa, jota meidän tulisi jatkaa. Mutta nämä sitoumukset voivat olla uskottavia vain siinä tapauksessa, että ne konkreettisesti parantavat alueen ihmisten tilannetta. Eli että luodaan uusi Euroopan unionin Mustanmeren strategia, se osoittaa, että olemme sitoutuneet tähän alueeseen ja niiden jäsenvaltioiden tilanteeseen, jotka ovat alueella. Ja että pyrimme vastaamaan niihin haasteisiin, jotka liittyvät näiden maiden erityiseen maantieteelliseen sijaintiin. Mustameren strategia ei tulisi tulkita korvaavana toimena esimerkiksi jo olemassa oleviin ohjelmiin, kuten tämä Mustameren synergiaohjelma, mutta tarvitaan sellaiset puitteet, jotka kattavat kaikki EUn toimet alueella. Mustameren strategian pohjalta voidaan katsoa niin strategiset, poliittiset kuin taloudellisetkin etumme ja niiden toteutuminen parhaalla mahdollisella tavalla. Euroopan parlamentti on tunnistanut tiettyjä aloja, joiden osalta strategia tulisi vielä kehittää, kuten hallinto, turvallisuus, energia, kuljetus, ympäristö, kauppa, paikallinen taloudellinen kehitys sekä sosiaalinen kehitys ja inhimillinen kehitys. Tämän strategian kehittäminen voi myös tarjota mahdollisuuden tukea aktiviteetteja toimia alueella Komissio on tällä hetkellä valmistelemassa kattavaa pakettia eh, merenkulun alalla ja luonnonvarojen alalla ja esimerkiksi eh, salakalastuksen, laittoman kalastuksen torjunnassa. Eh, meillä on muun muassa Itämeren alueen strategia ja muita strategioita, joita voidaan verrata tähän Mustameren strategiaan. Kuitenkin olemme tietoisia siitä, että kaikki EUn alueet ovat erilaisia. Ja meidän on varmistettava, että kaikki EUn tulevat strategiat äh, hyväksytään äh, taloudellisiin, sosiaalisiin, ympäristöön, energiaan ja luonnonvaroihin perustuviin tosiasioihin pohjautuen. Rouva puhemies, hyvät naiset ja herrat, uuden Mustameren strategian kehittäminen tarjoaa koko joukon haasteita, mutta myös mahdollisuuksia alueelle, alueelle. Ja kumppaniemme kanssa yhdessä voimme varmistaa ää, toimivan täytäntöönpanon. Meidän on käytettävä tätä tilaisuutta hyväksemme, kuullaksemme kaikkia eri eturyhmiä, alkaen omista kumppaneistamme alueella muun muassa parlamenteista. Olemme hyvin innostuneita ajamaan näitä parlamentin suosituksia. Ulkosuudenhallinto ja muut komission yksiköt tulevat tekemään kaikkensa jotta saadaan sellainen Mustanmeren strategia, jolle saadaan myös sitten parlamentin ja neuvoston tuki. Kiitos. Kiitoksia. Sitten kolmen minuutin puheenvuoro korostan minuutti. Asianmukaisesta valiokunnasta herra Kazak, ensimmäinen kansainvälisen kaupan valiokunnasta. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission kollegat, haluaisin onnitella herra Ungureanua ja Inta-valiokunnan lausunnonlaastijana olen tyytyväinen, että meidän ehdotuksemme on ollut tähän mukaan. Olen erittäin iloinen siitä, että sen jälkeen kun, kun, kun Bulgaria ja Romania liittyivät EU-hun 2007, Mustasta merestä on tullut eurooppalainen meri ja se vaatii myös kattavaa eurooppalaista strategiaa. Tässä tarvitaan asianmukaisia taloudellisia henkilöstövaroja, hallintovaroja ja myös parempaa koordinaatiota ja tilivelvollisuutta. Tarvit, täytyy varmistaa, että meillä on tietyt projektit tässä mukana. Pitää keskittyä yhteisen edun mukaisiin alueisiin, kuten ympäristön, energiaan, liikenteeseen. Infrastruktuurissa on aivan ratkaisevaa, kun pyritään kehittämään aluetta. Tarvitaan myös tiivistettyä yhteistyötä parlamentaarisella tasolla sekä kahdenkeskisesti että pitää olla yhteydessä Mustan meren parlamentaarisen yhteistyöjäsenen täytyy kehittää myös kauppaa ja myös pitäisi ottaa huomioon alueelliset kiitoksia. Puhe, puhe keskeytettiin. Rova Komissia Comisia ITRE sprijină integrarea de plină a piețelor și a cadrului de Puhemies, teollisuusainvaliokunta tukee täysin sitä, että kehitetään Euroopasta lainsäädäntöä tällä alueella, että rohkaisee alueen maita Mustalla merellä ratifoimaan sopimuksen energiaperuskirjasta. Tarvitaan myös äh, investointipankista apua alueelle, se on erittäin merkittävä. Me korostamme myös energiatoimitusvarmuutta. Hankkeet kuten Nabucco, joka on tärkeä EUlle samoin muut öljyputket, jotka yhdistävät alueen Turkkiin tai Italiaan ja niin edelleen, korostaa, kuinka tärkeästä alueesta on kysymys. Savoin tarvitaan yhteistyötä alueen valtioiden kanssa. Meistä pitää luoda alueellinen tutkimusverkosto, sillä on varsin suuri merkitys me kehotamme myös komissiota tukemaan tutkimushankkeita alueella. Me pyydämme myös sitä, että komissio toteuttaisi eurooppalaista strategiaa alueella, johon liittyy toimintasuunnitelma. On myös välttämätöntä luoda yhteys to, yhteytenä todavan, alueelle. Seuraava puheen herra Postinaru. Mr. Commissioner, the importance of the black... Puhemies, komission jäsen, Euroopan liikenteelle, energialle, turvallisuudelle ja ympäristölle on äärimmäisen tärkeää, että meillä on toimiva Mustanmeren strategia. EUn strategialla tulee olemaan hyvin myönteinen vaikutus koko alueelle sekä koko Euroopan unionille. Strategia voi tuoda kasvua ja kestävää kehitystä alueelle, mutta samalla valiokuntamme katsoo, että että on tärkeää ottaa mukaan kaikki alueen maat, ovatpa ne sitten EU-jäseniä tai eivät. Strategian toimia tulee koordinoida, mutta miten tämä koordinaatio voisi toimia ilman kaikkien alueen maiden mukanaoloa? Samalla koordinointia tarvitaan muita strategioita varten, jotka ovat EUn puheenjohtajavaltion Unkarin tärkeitä painopistehankkeita. Joka tapauksessa strategian kaikki alat ovat tärkeitä, mutta juuri erityisesti ympäristö, liikenne ja niin edelleen. Monsieur Brock. Ja sitten ryhmäpuhujan herra Brock ensimmäisenä. Kaksi minuuttia. Frau Presidentti. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, kollegat. Haluaisin todella kiittää esittelijää erinomaisesta työstä. Tässä todella kompaktisti on yhdistetty todella paljon tärkeitä asioita yhteen. Meidän täytyy ymmärtää, että Mustanmeren yhteistyötä ei saa sekoittaa itäiseen kumppanuuteen tai strategisiin suhteisiimme Turkkiin ja Venäjään. Nämä ovat eri asioita ja tämä ei niitä korvaa. Toisaalta on äärimmäisen jännittävää, että tavallaan näitä ryhmiä voi yhdistää. Se, että saadaan johdonmukaista yhteistä politiikkaa, voi auttaa näitä maita. Ja se voi auttaa ehkä sitä, että poliittiset ja taloudelliset edut, jotka usein ovat ristiriidassa keskenään, voivat tulla näin lähemmäs toisiaan eikä, eivätkä ristiriidat tai tilanteet ole vastaisuudessa yhtä vaarallisia kuin ehkä nyt. Eli tässä ei toimita ketään vastaan, vaan tässä on tarkoitus toimia täydentävästi. Totta kai tällä alueella on eri näkymät Eurooppaan kuin esimerkiksi Venäjällä tai muilla alueilla. Ja tämä täytyy sallia varmasti komission jäsenkin tämän tiedosta, että näin on oltava. Mutta uskon, että tästä syystä Mustan meren alueen yhteistyö on Venäjän, EUn, Turkin ja muiden jotka, maiden, jotka usein kuuluvat itäisen kumppanuuteen etujen nimissä. Tällä tavalla voidaan todella saada aikaan Euroopassa taloudellista ja poliittista vakautta. Brock, la parole est maintenant... Kiitoksia. Seuraavaksi herra Pasku. Kaksi minuuttia. Thank you, Madam President. Kiitoksia puhemies. Mustameri on portti Eurooppaan ja portti Euroopasta. Se pitäisi asia näin nähdä. Ei se ole kaukainen paikka, joka ei juurikaan ole tärkeä, joka joskus ansaitsee huomiomme. Mutta jatkuvasti tämä vaikuttaa meidänkin toimintaamme. Ajatellaan sitten kaasutoimituskatkoksia vaikka 2006, 2008, 2009 tai sitten Georgian sota vuonna 2008. Joka tapauksessa huolimatta todisteista ja merkityksestä alueella vieläkään Mustameri ei saa sitä huomiota, jonka se ansaitsee EUlta. Ja EU oikeastaan joutui pakosti tarttumaan asiaan vasta kun Romanista ja Bulgasta tuli jäseniä 2007. Mustanmeren synergia, joka laadettiin, ei kovinkaan kauaa sen jälkeen, kun nämä maat liittyvät, näyttää jälkikäteen katsottuna hätäisesti kootulta asiakirjalta, jonka tarkoituksena on koota tällainen musta aukko tai valkoinen tila, miten kukin tämän asian näkee, johon EU piti tarttua lähes yhdessä yössä. Mitään ei ole juurikaan tapahtunut sen jälkeen, kun tähän aloitteeseen 2008, emmekä ole juurikaan edenneet täytäntöönpanokysymyksissä. kysymyksissä mietinnössä puhutaankin tästä varsin selkeästi. Tähän on kaksi syytä minun mielestäni. Ensinnäkin näyttää siltä, että ei haluta olla kiinnostuneita EU-jäsenvaltioissa tarttua ratkaisulla tähän alueeseen, ja nyt kun rahaa on varsin vähän, ei, on vieläkin vähemmän tahtoa toimia kuin aikaisemmin. Toiseksi alunperäinen oletus, minkä takia, millä synergia perustuu, nimittäin, että alueesta pitäisi olla johdonmukainen yhteistyökykyinen alue, jotta se saa ansaitsee EUn huomiota, niin tässä on ohitettu se to- todellisuus, että alue on muuttunut valtavasti 20 vuodessa. Jos odotetaan, että näin monimutkainen erilainen alue tulee koherentiksi ja saa oman identiteettinsä lyhyessä ajassa, on epärealistista. tai sitten, en halua sanoa, pahan tahtoista, jopa, jos näin sen nähdään. Kun ta- pitäisi ta- tarkistaa itästä kumppanuutta, silloin jos näin tehtäisiin, niin tilanne ehkä paranisi. Kiitoksia sitten herra Vasili, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, komission jäsen, kollegamme mietintö on hyvin äh, sitoutunut tähän asiaan ja haluan kiittää häntä tästä mietinnöstä. Me palaamme todella alueen poliittiseen järjestelmään, kulttuuriin, uskontoon. Alueella on myös maita, jotka ovat kiinnostuneita EU-jäsenyydestä ja niin edelleen. Ja luonnollisesti tilanne on uusi, tilanne on erilainen ja tämä johtuu siitä, että nyt on kolme EU-jäsenvaltiota jo alueella. Mustanmeren alue on erittäin kiinnostava meille sen geostrateginen kanta luo todella lisäarvoa ja samalla kuitenkin myös turvallisuusriskejä. Haluaisin erityisesti energiaturvallisuutta korostaa tässä yhteydessä ja se, että kestävä energian tarjonta varmistetaan on äärimmäisen tärkeää. Ja me voimme vaikuttaa kumppanuuden ja strategian kautta koko alueen kehitykseen ja myös suhteisiimme Venäjään. Ja kaikkien EU-jäsenvaltioiden ja myös muiden verkostojen ja järjestöjen yhteistyö on hyvin keskeistä. Ja tämän lisäksi haluaisimme myös kansalaisjärjestöt tässä yhteydessä mainita. On tarpeen varmistaa kunnollinen rahoitus ja poliittinen sitoutuminen asiaan. Ja komission jäsen uskon, että voitte tätä mietintöä todella käyttää. Monsieur Schulz. Kiitoksia vuorossa herra Werner Schulz. Puhemies, hyvä komission jäsen kollegat. Se, että Musta meri saataisiin todella demokraattiseksi, vapaaksi ja vauraaksi alueeksi ja että pystytään vastaamaan näihin nykyisiin haasteisiin, tarvitaan todella laajaa strategiaa. Tämä mennään tähän suuntaan, niin siksi ryhmäni tukee sitä ja useat ehdotuksistamme myös ovat tässä mukana. Esimerkiksi se, kuinka puututaan näihin pitkittyneisiin konflikteihin, kuinka toimitaan yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa, kuinka edistetään erilaisia hankkeita ja rajat ylittävää yhteistyötä. Tämän lisäksi haluamme kestävää energiapolitiikkaa, parempaa energiatehokkuutta ja sitä, että luodaan tällaisia akateemisia ja opiskelijaverkostoja. Tässä kuitenkin puuttuu ehkä selkeä kysymys energiainfrastruktuuriin, Nabucon ja South Streamiin. Enkä ollenkaan ymmärrä sitä, miksi se, että kun vaadimme sitä, että öljynporauslauttoja Mustalla merellä valvottaisiin entistä paremmin. Tässä jätettiin syrjään, se hylättiin. Meidän täytyy muistaa, mitä Meksikon lahdella tapahtui, ja siksi jätämme tämän tarkistuksen uudestaan. Vuorossa herra Koval, minuutti. E, panie komisarzu wydaje mi się że. puhemies hyvät naiset ja herrat arvoisa komission jäsen minun mielestäni asiakirja joka on laadittu ansaitsee tuen joten ryhmäni nimissä tuen sitä. Haluaisin sanoa, että Mustan meren synergiaa pitäisi uudelleen ajatella, koska jotkut hyvät ajatukset eivät aina ole muuttuneet käytännön toimiksi Tämän takia minun mielestäni päätehtävä komissaari Fyylällä on saada hiukan järjestystä tälle Euroopan alueelle ja osoittaa, että kaikkein tärkeintä on naapuruspolitiikkamme ja sitten täytyy lisätä tähän vielä muuta. Tämä mielestäni takaisi jonkinlaista vakautta energiakysymyksissä alueella Ehkä voisimme tukea myös Georgiaa sen demokraattisissa uudistuksissa. Ensin meidän pitäisi saada järjestystä omiin aloitteisemme tässä osassa Eurooppaa, jotta niistä tulisi myös tuloksessa toimintaa. Kiitoksia. No, uh, Kiitoksia sitten herra Campbell Bannerman. President, in discuss- Rouva puhemies, kun keskustelemme Mustanmeren alueesta, niin äh, juuri varovaisuus on mielestäni keskeinen asia, joka on otettava huomioon kyse, on Venäjän lähialueesta, Krimin sodan vanhoista näyttämöistä. Ja jos Georgia olisi ollut Natossa, <laughs> tilanne olisi voinut johtaa katastrofiin. Kun tuemme Georgian itsenäisyyttä, ei ole viisasta mennä Venäjän omalle maalle. Ja se peli, jota Turkin kanssa nyt EU pelaa tarjoamalla esimerkiksi jäsenyyttä, vaikka tiedetään, että Ranskan kaltaiset maat tulevat käyttämään veto-oikeuttaan Turkin nyt vastaan. Vain 4 prosenttia Turkin alueesta on Euroopassa. Ja se, että Turkkia nyt näin vedetään nenästä lupaamalla sellaista, mitä ajata pitää, on hyvin vaarallista. Eli olkaa toden totta varovaisia tämän alueen suhteen. No, a monsieur... Kiitoksia sitten herra Stojanov, minuutti. Puhemies, haluaisin allekirjoittaa monet kannanotot, joita tänään on kuultu salissa ja haluaisin onnitella esittelijää mietinnöstä. Joo, antiikin aikoina tällä alueella on ollut taloudellista ja poliittista merkitystä Euroopalle. Musta meri on edelleenkin samalla tavalla tärkeä nykypäivänä. Seksi on erittäin tärkeää, että strategia toteutetaan käytännössä. Me nyt käymme jälleen uutta keskustelua. Tällainen keskustelu käytiin aivan hiljattain. Ja haluaisinkin korostaa jotain, joka tuli esiin sosialistien puheenvuoroissa ja haluaisin tukea ehdotusta perustaa erillinen budjettikohta. Siksi vetoan Euroopan komissioon, jotta se siirtyisi toimintaan ja muuttaisi täällä sanotun tänään toiminnaksi, jolla on merkitystä. Winkler. Kiitoksia sitten herra Winkler. Madam Chair, distinguished commissioner, distinguished... Kiitoksia, rouva puhemies. Arvoisat kollegat, aivan ensiksi haluaisin esittelijää onnitella hänen aloitteestaan. Tämä, tämän äh, Mustameren strategian suhteen täällä äh, monet kollegat ovat hyvin sitoutuneet Mustan meren eurooppalaisen Euroopan unionin strategiaan. Geostrategia strategisesti alue on äärimmäisen tärkeä. Sen merkitystä ei voi liikaa korostaa niin alueellisen vakauden, energia, turvallisuuden kuin muidenkin kysymysten suhteen. Ja meidän Euroopan unionissa tulisi juuri hyötyä Mustan meren potentiaalista, ei muiden. Ja jotta EU pääsisi tähän tavoitteeseen, sen tulisi entistä enemmän luottaa alueen jäsenvaltioihinsa ja osoittaa todella visiota, dynaamisuutta ja johtajuutta. Mitä tulee laajenemisprosessiin, haluaisin vedota kaikkiin Mustanmeren skeptikkoihin. Se, että nyt hidastetaan alueen integraatiota EU-hun, heikentää samalla alueen demokraattista kehitystä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä vakautta on hyvin vaikea hallinnoida tai taata, joten parhaat kollegat, Euroopan unioni tarvitsee Mustaamerta sisämerenään. Sen on ymmärrettävä alueen strateginen merkitys ja Euroopan komission tulisi luonnostella Mustameren strategia pohjautuen meidän esittelijämme suosituksiin ja tämän salin tulisi tukea tätä ehdotusta suurella enemmistöllä. Kiitoksia ja puolitoista minuuttia Rova Koppa. Rouva puhemies, keskustelemme tänään hyvin tärkeästä mietinnöstä, joka koskee tiettyä Euroopan unionin lähellä olevaa aluetta, musta merta. Tässä on edustettuna EU-valtioita, mutta myös sellaisia maita, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Ja siksi on tärkeää, että tästä alueesta tulee vakaa rauhan alue kautta Mustan meren. Olemme jo jotakin eh, vuosia kehitelleet yhteistyötä, mutta juurikaan edistystä ei ole saatu aikaan. Ja täytäntöönpano ja se, että saataisiin mukaan tärkeitä toimijoita todella parantaisi tilannetta. Meidän tulee toimia Euroopan naapuruspolitiikan nimissä, koska Mustanmeren vakaus ja tila vaikuttaa suoraan muuhun Eurooppaan. Ja meillä on oma vastuumme siinä, että pitkittyneisiin konflikteihin voidaan puuttua, että syntyy luottamusta. Ja luonnonvarojen takia tällä alueella on myös merkitystä EUlle. Ja se, että alue olisi entistä vakaampi, lisäisi investointeja ja kaupan käyntiä alueen kanssa. Ja olemme siitä mieltä, että tälle alueelle pitäisi luoda oma budjettikohtansa. Tämä edistäisi tehokkaasti alueelle annettavaa tukea. Ja on meidän käsissämme se, että toimimme yhdessä. Madame Valian. Seuraavaksi Rova Valean minuutti. Euh, merci, madame la présidente. Euh, Kiitoksia puhemies komission jäsen Fyyle, hyvät kollegat. 2007 vuodesta olemme tunnustaneet alueen merkityksen Mustalla merellä. Kuitenkin jälkikäteen katsottuna olemme edistäneet varsin vaatimattomasti. Suoraan sanottuna ei mitään konkreettisia hankkeita eikä tuloksiakaan. Tarvitsemme realistisen, taloudellisesti kestävän toimintasuunnitelman selkeät prioriteetit, tavoitteet ja paremman näkemyksen myös tehtävistä ja koordinaatiosta Tonavan ja itäisen kumppanuuden kanssa. Meidän pitää lisätä energia- ja kuljetuskumppanuutta ympäristökumppanuuden lisäksi vain tällä tavalla, kun keskitytään pienialaisiin projekteihin. Näin voimme voittaa varsin hankalan intressitilanteen alueella. Meidän pitää voida ohittaa tällainen hajautuneisuus ajatellen myös rahoituksen käyttöä. Tähän mennessä meillä on erilaisia rahoitusvälineitä käytössä, siellä vähän näkyvyyttä. Tämän takia olen sitä mieltä, että meidän pitäisi tehdä tällainen yhteinen tästä äh, välineestä, keskeinen väline käyttää varoja ja, ja edistää yhteistyötä tätä kautta. Kiitoksia. Kiitoksia sitten herra Vlasak, minuutti. Vážená paní předsedající, pane komisaři, dámy a pánové. Kiitoksia. Komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, äh, hankkeiden hitaus, toimintasuunnitelmien puute ää, äh, ää, äh, ja korkean tason tapaamisten ja kokousten puute ja muut ongelmat osoittavat, että päätökset antaa kaikki vastuu jäsenvaltioille eivät ole hyviä päätöksiä. Euroopan unionin tulisi ää, toimittaa sihteeristö sekä kaikki mahdollinen tuki Mustan meren strategialle. meren strategian niin kuin muidenkin vastaavien alueellisten strategioiden tulisi olla neutraaleja esimerkiksi budjetin suhteen. Meidän ei tulisi perustaa uusia toimielimiä tai luoda uutta lainsäädäntöä. Uusia budjettikohtia ei tarvita, ei vaan on keskityttävä erityisten hankkeiden toimeenpanoon. Kiitoksesta herra Kumutsakos. Puhemies, kiitos. Arvoisa komission jäsen, meidän täytyy korostaa Välimeren alueen strategista merkitystä Euroopalle. Siitä on tullut lähes sisämeri Romanian ja Bulgarian jälkeen tarvitsemme demokraattisuutta, vakautta, se on meidän etujen mukaista ja samoin se palvelee näitä alueen valtioita. Aloitimme tämän politiikan 2007 ja tartumme tähän tärkeään alueeseen ja tähän mennessä jonkin verran edistystä on saatu aikaan, onnistuttukin on, mutta ikävä kyllä on myös ollut viivästymisiä ja toimimattomuuden kausia ja epäonnistumisiakin. Vuonna 2008 esimerkiksi ei pidetty ollenkaan ministeritason kokousta, jossa keskusteltaisiin näistä asioista, joten politiikka ei oikeastaan ole vastannut niitä kunnianhimoisia tavoitteita, joita sille asetettiin, emmekä oikeastaan voi muuta kuin vahvistaa nyt tätä politiikkaamme ja antaa käyttöön enemmän varoja, jotta politiikkaa voidaan myös toteuttaa käytännössä mietinnössä peräänkuulutetaan integroitunutta eurooppalaista strategiaa Välimer- Mustameren alueella, johon liittyy se oma budjettikohtansa. Ja tämän mielessä pitäen sanoisin, että liikenne- ja matkailuvaliokunnan jäsenet tukevat tällaista ajattelua. Meidän pitää varmistaa se, että liikennekysymykset ovat olennainen osa Euroopan musta, Mustanmeren politiikkaa. Meidän pitää pystyä antamaan oma panoksemme sille, miten aluetta kehitetään. Sen pitää alkaa nyt mutta laajentuminen on oma asiansa, jota pitää huolella tarkastella ja varsin huolellis- paljon huolellisemmin. Kiitoksia. Kiitoksia sitten herra Kirilov. Rouva puhemies, Bulgarian ja Romanian, Romanian jäsenyyden kautta tästä tuli todella EU-aluetta ja Kaspian meren ja Itä-Aasian portti voidaan sanoa. Ja turvallisuus energia ja muut kysymykset äh, vaativat sitä, että löydetään näihin alueen ongelmiin kestäviä ratkaisuja. Äh, alueellinen äh, monenvälinen yhteistyö on tärkeää, mutta samalla on tärkeää ratkaista merkittäviä ongelmia, kuten ihmissalakuljetus, nämä jäätyneet konfliktit ja niin edelleen. Nyt tulisi keskittyä moniin huolenaiheisiin, jotka ovat yhteisiä huolenaiheita koko alueella, kuten esimerkiksi merenkulun turvallisuus. On ollut hyvin pahoja ongelmia, siis juuri Mustalla merellä, jotka ovat aiheuttaneet luonnon saastumista sekä ihmishenkiä on menetetty. Ja meidän merenkulkupolitiikkamme integroimalla voidaan puuttua myös näihin asioihin. Samoin kalastuspolitiikka on nyt ensimmäistä kertaa merkittävässä osassa Mustalla merellä ja voi parantaa yhteistyötä alueella. Meillä on myös monia käynnissä olevia hankkeita, kuten eri liikennehankkeet, satamahankkeet ja niin edelleen. Haluan kiittää esittelijää siitä, että hän tuki tarkistuksiaan ja kiitos hyvästä yhteistyöstä. Jek regionie morza czarnego e, to trzeba powiedzieć że nie ma. puhemies kun me puhumme Mustameren alueesta meidän täytyy todeta, että ei ole minkäänlaista muuta maata lähellä EUn alueita, jossa olisi niin monia eturistiriitoja kuin tällä alueella. Mielestäni meidän ei pitäisi kertoa ihmisille sellaista, että olemme ainoita, jotka pystyvät nämä konfliktit on konfliktit ratkaisemaan. Ei tämä ole mikään toivellista. Me pysty ratkaisemaan energiaongelmia silloin, kun Venäjä vastustaa meidän pyrkimyksemme. Me voi ratkaista minkäänlaista alueellista konfliktia lyhyessä aikaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että meidän pitäisi luopua. Jos puhumme synergiasta Mustanmeren alueella, niin tämä tuo lisäarvoa. Haluaisinkin kysyä, minkä takia parlamentti ei käy yhteistyötä muiden alueellisten järjestöjen kanssa, kuten parlamentaarinen yleiskokous Mustan meren alueella. He haluavat olla yhteistyössä meidän kanssamme, mutta me ilmeisesti pidämme itseämme liian tärkeinä tällaiseen yhteistyöhön. Meidän pitäisi keskittyä tähän. No, sitten herra Kutas, minut. Doamna președinte, regiunea Mării Negre este de o importanță strategică pentru Uniunea Europeană. Constatăm însă lipsa unei abordări structurate în ceea ce... Tämä on erittäin strategisesti merkittävä alue, mutta ei ole ollut mitään ra- struktuurista rakennetta eikä toimintasuunnitelmaa ja rahoitusta harjoitetaan eri välineistä epäkoordinoidusti. Siksi onkin aivan ratkaisevan tärkeää saada aikaan EUn mustan meren strategia. Ja on tässä samanlainen merkitys kuin muillakin strategisesti merkittävillä alueilla. Pitäisi saada aikaan taloudellista, inhimillistä yhteistyötä, ottaa huomioon ympäristökysymykset, liikennekysymykset, turvallisuus ja hyvä hallintokysymys. Jotkut asiat, kuten Nabucco-kaasuputki, on tärkeä hanke. Se lisäisi energiariippumattomuutta ja tämä se meidän tukemme. Ja tässä voidaan toimia vain yhteisen strategian avulla. Seuraavaksi kästi aivaiheessa, niin joudun nyt valitsemaan täältä joitakin, koska ei kaikille ole aikaa. Ensin Rova Savela. Η Mustanmeren alue on hyvin tärkeä EUn energiaturvallisuuden kannalta. Hyvä komission jäsen, Meillä on suuria kysymyksiä, jotka liittyvät Nabukkoon, Niistä pitkälti riippuu EUn energiavarmuustilanne. Mutta mitä tulee toimittajiin, jotka toimivat tässä Nabukko verkon kanssa, niin tähän liittyy suuria ongelmia. Eilen komission puheenjohtaja Barroso sanoi käyneensä Azerbaidžanissa hän sanoi, että kaikki sujui hyvin. No mitä tämä tarkoittaa? Jossain vaiheessa meidän täytyy asettaa aika raja, jolloin tiedämme, että Nabuko on valmis jotta emme tuhla rahoja. Meidän täytyy katsoa, mitä muuta voimme tehdä. Eli Nabucco on yksi tärkeimmistä asioista, jotka liittyvät Euroopan energiavarmuuteen. Tämä on hyvin tärkeä aihe ja asia on selvitettävä. Onko siis toimittaja vai ei? Maintenant la parole à monsieur Luan. Sitten herra Luan, minuutti. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi aș vrea să felicit raportorul. Eh, Kiitoksia puhemies. Haluaisin onnitella esittelijää. Tämä on aivan erinomainen mietintö ja todella merkittävä niin geopoliittisesti kuin taloudellisesti ajatellen. Alueensa liittyy varsin suurta potentiaalia energiakysymysten kohdalla ja alueen merkitystä pitää korostaa aivan erityisesti energian toimitusvarmuuden kannalta koska tähän mennessä EUn toiminta ei ollut riittävän selkeää ja Mustanmeren se synergia ei ole saavuttanut toivottuja tuloksia, niin uskallankin toivoa, että ulkosuudehallintomme saa tarvittavat voimavarat niin henkilöstön kannalta kuin talousta ajatellen, että se voi toteuttaa ympäristö-, liikenne-, energiakumppanuutta. Olen sitä mieltä, että EU ei todellakaan pidä laiminlyödä tätä aluetta. Päinvastoin EUn toiminnan pitää näkyä siellä koherentin toiminnan kautta ja myös pitkällä aikavälillä. Ja näin voidaan käyttää hyväksi tämän alueen potentiaalia. Kiitoksia. Sitten herra Segedi, minuutti. Kiitos, rouva puhemies. Hyvät kollegat. Unkarilaisjäsenenä minun on lisättävä tähän jotakin, koska Unkarin puheenjohtajavaltion prioriteettien joukossa on asioita, jotka liittyvät tähän Mustameren strategiaan. On tällainen alueellinen kehityssuunnitelma ja Tonavan strategiasta voi tulla uskottava ainoastaan, jos suhtaudumme avoimin mielin muihin alueellisiin strategioihin. Ja toiseksi sitten energiavarmuus. Sillä on suuri rooli. Meidän täytyy saada tällä, tälle alueelle rauhaa, mutta jos tähän haluamme päästä, niin silloin meidän täytyy toimia konkreettisesti energiaturvallisuuskysymyksissä. Kuten eilen kuulitte, energiatoimitusvarmuus on yksi painopistealueesta Unkarin puheenjohtajakaudella. Kes- puhuja keskeytetään. Kiitos puhemies. Musta meri on lähellä ja Musta meri on eurooppalainen meri ja kun katsotaan sitä energian kannalta, niin kuin minä ITRE-valiokunnan varjoesittelijänä haluan tehdä, niin kyllä tulevaisuuden mahdollisuudet ovat todella suuret. Yhteistyö on tässä avainkysymys. Tarvitaan esimerkiksi investointeja niin kuin Napukkon puitteissa ja vain vakaiden suhteiden pohjalta tämä on mahdollista. Barroso kertoi tuloksista Azerbaidsanissa ja Turkmenistanissa ja todella suuri osa tätä strategiaa on ulkopuolella ja herra Brock tuohon äsken jo viittasikin. Meidän energiantoimitusvarmuutemme on nähtävä huomattavasti laajemmissa puitteissa ja kiitän esittelijää tästä voimakkaasta hyvästä ehdotuksesta. Kiitos. Kiitoksia. Viimeinen puhuja ja pyytäisi muuten hiukan hiljaisuutta, että kunta kunnioittaisi Rovaavan sillan puheenvuoroa. Doamna președinta, Puhemies, Mustameri on tärkeä alue EUlle kun ajatellaan strategista asemaa, mutta myös mahdollisuuksia, taloudellisia mahdollisuuksia, joita se tarjoaa. Ja kun ajatellaan sitä, että voidaan kehittää parempaa alueellista yhteistyötä, Mustan meren strategia tulisi antamaan panoksen sille, että taloudellinen yhteistyö paranee alueen maiden väillä ja samoin voidaan kehittää myös tutkimusta, koulutusta ja saadaan aikaan myös parempaa yhteistyötä kun suojellaan luonnonvaroja alueella. Olen sitä mieltä, että EU pitää rohkaista alueen maita paremmin kohtelemaan ympäristö kysymyksiä, ympäristöpolitiikan kestävyyttä ja parantaa elinoloja ja luoda myös paikallista ja alueellista yhteistyötä. Nyt loppuu tämä vaihe puhujalista. Pyydän anteeksi niiltä, jotka eivät nyt saaneet puheenvuoroa ja annan puheenvuoron komission jäsen Fyylälle. Kiitoksia, rouva puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, kolme huomiota vain minulta tähän loppuun. Tuossa aluksi jo totesinkin, että olemme tästä mietinnöstä hyvin kiitollisia ja toiseksi haluaisin kiittää sitä innosta, jota tässä keskustelussa on kuultu Euroopan parlamentti on hyvin sitoutunut tähän alueeseen, niin on myös ulkosuhdehallinto ja komissio. Ja kolmanneksi odotan innokkaasti yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa Mustanmeren strategian suhteen. Kiitos paljon. Kiitoksia komission jäsen ja vielä lopuksi annan puheenvuoron esittelijälle ja pyydän, että kuuntelette häntä. Madam Speaker, um... Puhemies, olen erittäin onnekas. Voin puhua aivan lyhyesti, ei vain tämän metelin takia täällä, vaan minulla oli tässä hyvä onni. Sain nimittäin tukea molemmilta puolilta salia. Näyttää siltä, kuten herra Brokka korosti loistokkaissa kommenteissaan, että mietintö, josta tänään äänestämme, se on erittäin hyvä esimerkki puolueet ylittävästä yhteistyöstä Euroopan parlamentissa. Minun täytyy kiittää aivan erityisesti herra Paskua, joka osoittautui erittäin aktiivis- aktiiviseksi, rehelliseksi mietinnön tukijaksi. En mitenkään halua nyt vain unohtaa muita, mutta en py- pysty kaikkia mainitsemaan, koska kaikilla oli jotakin tärkeää sanottavaa tästä mietinnöstä. Ajatellaan Mustanmeren ainutarvois, ainutluontoisuutta ja otettiin huomioon myös varovaisuuden vaatimus, kun laadimme toimintaa ja politiikkaa Mustameren alueella. Tietenkin tehtiin erittäin hyviä huomioita siitä, kuinka tärkeästä hankkeesta Nabukossa on kysymys ja minkälainen yleiseurooppalainen vaikutus ja merkitys sillä on. Haluaisin kiittää myös komission jäsen Fyleä hänen puheenvuorostaan ja erityisesti siitä, että hän mainitsi meri, merenkulkuulottuvuuden jota komissio on juuri kehittämässä siis tätä merenkulkupolitiikkaa. Ja näin tehdään välttämätön yhteys meren strategiaan, strategiasta Tonalan strategiaan. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia Estelä, että todellakin osoitte suurta urhetta, kun puhutte tässä metelissä. Nyt äänestämme aivan kohta.